Mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Kokous on alkanut. Est ouverte. Je rappelle, pendant que les derniers retardataires... Sillä välin kun Matti Myöhäiset ja komissio budjettipääosaston edustajat tulevat tänne paikalle ja istuutuvat paikoillenne, niin muistutan teille siitä, että meillä on aika tiivis esityslista tänään iltapäivänä ja me aloitamme äänestyksistä. Ne ovat muun muassa budjettia koskevia äänestyksiä, mutta eivät ainoastaan. Pyytäisin hiljaisuutta. Ne, jotka haluavat keskustella osallistumatta virallisen keskustelun, voivat siirtyä tuonne salin ulkopuolelle. Ennen kuin aloitamme, pyydän teitä yhtymään synnyttämäpäivä onnitteluihin Jutta Haukille. Voilà, Utah a fêté ses 40 ans vendredi dernier. Hän juhli 40 vuottaan viime perjantaina. Sommes heureux de pouvoir euh, nous associer à tous ceux qui l'aiment pour euh, fêter ce grand événement. No niin, niin haluamme yhtä kaikki niihin, jotka olivat tätä suurta tapahtumaa juhlimassa. No niin, kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Juuri ennen kuin kokous alkoi, sain Rova Vertmanilta pyynnön. Rova Vertman, sanoin juuri, että te pyysitte, että teidän mietintönne äänestystä lykkää, lykättäisiin, eikä vain jotta voisitte vielä ottaa yhteyttä ryhmiin ja katsoa, pidetäänkö tietyistä tarkistuksista kiinni vai ei. Eikö, eikö näin? Olkaa hyvä. Ja, danke schön für das Wort nochmal. Kiitos siitä, että annoitte minulle vielä puheenvuoron, puheenjohtaja. Mitä tulee energiaverodirektiiviin, niin toteaisin, että tarkistuksen yksi olen vetänyt pois ottaen huomioon Euroopan parlamentin kannan – Nythän on uutta liikehdintää, pyritään löytämään kompromissi ja EPPn ja SD-kollegojen kanssa näin sovimme. Ja siksi pyytäisin puheenjohtaja, että voisimme lykätä koko äänestystä seuraavaan kertaan niin, että kaikki voivat vielä lyödä viisaat päänsä yhteen ja yhdessä saada aikaan todella lopullisen sanamuodon. Merci, madame. Donc, du... Hyvä, kiitoksia määrä aikojen suhteen se on aivan mahdollista, jotta, jotta voidaan helpottaa poliittista sopimusta, niin vedetään se nyt tästä esityksestä pois ja käsitellään se seuraavalla kerralla. Sitten kohta kaksi, pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 20. syyskuuta. Mikäli huomioita tuolla kokouksen loppuun mennessä, se on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Ne on tuolla Kobunjussissa teidän papereissanne. Ehdotan, että mentäisiin heti kohtaan kahdeksan. Teillä on kaikilla varmasti äänestyskorttinne mukananne. Ottakaa ne esille. Ja samanaikaisesti voitte hakea sieltä sen päätöslauselmaesityksen, joka on Francesca Balzanin ja Jose Manuel Fernandesin laatima. Minullakin se on täällä jossakin. Voilà. Tout le monde là? Vous avez... Onko kaikilla äänestyslistat? Onko kaikilla äänestyskortti? Ei. Mm-hmm. Le coordonnateur du PPE n'a pas sa carte. EPPn koordinaattorilta puuttuu kortti. Äänestäköön sitten kirjallisena. No juu tout le temps sur Internet. Euh, il n'est plus, il plus... Hän on niin koko ajan internetissä, että hän ei ole enää keskuudessamme. Tarkistus yksi portas puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Onko esittelijä paikalla? Ah, anteeksi vain. Francesca on liian kaukana, en enää näe häntä. Tarkistus kolme portas raukeaa. Ei vaan toise, toinen osa siitä raukeaa. Ei hei hetkinen, anteeksi nyt vain. Äänestämme ensin tarkistuksesta kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eli mikään ei raukea. Tarkistus neljä Alvaro puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viisi portas puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kuusi Vertman puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seitsemän lavia puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan portas puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän färm puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen Wilmot niin, olkaa hyvä, rouva. Glenis Wilmot. The Welsh, she's... Uh, yeah. Welsh. English. English. English, donc le rapport... Niin, esittele vastusta puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 portas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 Alvaro ja liberaalit puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 16. Portas puolesta vastaan. tyhjä, Hylätty 17. Färmä puolesta vastaan. tyhjä Enemmistö tukee. Nyt ensimmäinen osa tar- tarkistuksesta 19 raukea, mutta ensin 18 yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tarkistuksen 19 toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 portas puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 21 Färm puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 22 portas yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 Trypel kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, deeply, sana ainoastaan. Esittelijä ei pidä tästä sanasta deeply puolesta vastaan. Tämä on hylätty. Ja sitten toinen osa Regrets Energy Research puolesta vastaan. No, harjoitellaanpa vähän koneäänestystä. Minulla on oikeus äänestää. Ja sitten lisätään vielä yksi ei-ääni. Äänestys alkaa. niin, 14 puolesta 25 vastaan hylätty. Ja kolmasosa. Mutta onko tässä enää mitään järkeä tässä kolmannessa osassa? Ilmeisesti siinä on mieltä vielä. Jos ensimmäistä eikä toista osaa enää ole, Eihän voida sanoa is there for, jos ei sitä ennen ole mitään. D'accord. La troisième partie peut être soumise au vote en supprimant kolmannesta osasta voidaan äänestää, jos poistetaan tämä therefore, koska tämä syy juuri poistettiin puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty hylätty. Eli tästä ei jäänyt mitään jäljelle. Tarkistuksesta 23 kolme ohjusta tuhosivat nämä kolme osaa. 24 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 25 suullinen tarkistus esittelijältä. Expresses, nevertheless ja niin edelleen. Of 2011 in order, etc. Kiepu. Äänet puolesta. Kiitoksia vastaan. Tyhjä. Kiitoksia. Hyväksytty. Näin muutettuna. 26 vedetty pois. 27 portas puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 30 Vertman puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten meillä on täällä kompromissi A, mutta EPPn pyynnöstä se on jaettu. Ensimmäinen osa decides alkaen ja päättyy reduction of youth unemployment puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa. Grams. Rapporteur est pour. Puolesta vastaan tarkistetaan. Elektroniikka. Ah, sai. Koneäänestys. No niin, nyt Salvador voi äänestää, jos on yksi ylimääräinen EPP, niin se olen sitten minä, minä mutta toistaiseksi näin ei ole. Äänestys päättyy. 14 puolesta 26 vastaan hylätty. Toinen osa hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Eli kompromissi Aa, meni näin. Tarkoittaako se sitä, että me voimme ajatella niin, että nämä seuraavat tarkastukset on katettu? Onko 31 katettu? Kyllä. 32. 33. Onko nämä katettu? ja 34 myöskin. Nämä on kaikki katettu. Erittäin hyvä. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. 37 seuraavana. toisen kuntien listassa listassanne lukee, esittelijä ei ehdota lisäystä. 37 sellaisenaan puolesta vastaan koneäänestys. Äänestys alkaa tarkistus 7. Se ei ole enää lisäys. voté. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Kolmekymmentäkahdeksan raukeaa tässä tilanteessa. Se oli yhteen sopiva 36 kanssa, mutta ei 37 kanssa. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 samalta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta Ah, excusez-moi, je refais voter. Anteeksi vain, nyt taisin uudelleen äänestyttää. No niin, business as usual. Puheenjohtaja on jossain aivan muualla. Anteeksi vain. Sivun neljä, tarkistus 41, Färm. Puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 42 on katettu. 43 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 44 on katettu. 45, 44 siis katettu. 45 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa calls on. Esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjä. Näyttää siltä, että meni läpi, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti minulle ilmoitettiin, että minulla ei ole enää oikeutta äänestää, joten en äänestä, mutta äänestäkää te. Hyvin ja nopeasti. No niin. Voilà. Euh, le vote est clos. Äänestys päättyy. 14 puolesta 26 vastaan. Hylätty ensimmäinen osa. Toinen osa, onko siinä vielä mitään mieltä? The rest, ei, niin se raukeaa, jos ensimmäinen osa on hylätty hyväksytty, joten jälleen kerran Helga Tryppel lyötiin tuon kanveeseen sitten 46 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 47 tryppel puolesta vastaan. Koneäänestys. 47 Helka Äänestys alkaa. Minä en äänestä, mutta äänestäkää te ja äänestäkää hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Äänestys päättyy 19 puolesta 21 vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Samoin 49 se on identtinen sitten kompromissi B. Francesca puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Joten nämä kaksi seuraavaa raukeavat. Sitten 52 Haug. Kohtakohdalta esitys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Vastaääniä oli enemmän hylätty. kolme. Täällä on käsittääkseni B A, joka koskee kohtaa 32. Ja äänestämme tästä. Onkohan teillä kaikilla tämä asiakirja? Eikö ole? 32. Tämä on kohtaan 32. Niin, Francesca, ole hyvä. Credo che non abbiamo votato 50. Luulen, että emme äänestäneet tarkistuksesta 53. Oui, c'est une impression juste parce... Niin aivan oikein. Koska jos nyt ymmärrän oikein, mutta korjatkaa minua, jos olen väärässä. Minusta on parempi, että äänestämme ensin tästä kompromissista. Tämä on esittelen ehdotus. Ja jos tämä menee läpi, niin 54 ja 57 on katettu ja 53 ja 55 raukeaisivat. Nämä kaikki tarkistukset koskevat samaa kohtaa, joten perinteiden mukaisesti äänestämme ensin esittelijän ehdotuksesta. Jos se hyväksytään, nämä loput raukeavat, mikä muussa tapauksessa äänestetään. Äänestämme siis ensin kompromissista B pikkua B bis puolesta. Je merci Contre. Vastaan. Abstention. Il est adopté. Hyväksytty. Joten tässä tilanteessa kaikki nämä muut tarkistukset 53, 54, 55 ja 57 on katettu, mutta ei tarkistusta 56. Tai katsotaan, mitä Giovanni sanoo. Olemme sitä mieltä, että tarkistus 55 ei ole kompromissin kattama, ja näin ollen siitä olisi äänestettävä. Le 55. 55 siis. Holmeieri. Tarkistus selvä. Eikä siis 57, vaan 55. 55, eikä niin? Le rapporteur partage votre analyse. Le ra- Esittelijä on, on yhtä mieltä. Hän vastustaa tätä tarkistusta, mutta äänestämme siitä puolesta. Vastaan. Koneäänestys. Tämä on aika tiukka. Te äänestätte, minä en. Olkaa hyvä. Votiklu. Äänestys päättyy. 21 pour 20. 21 puolesta 20 vastaan. Todellakin. 55 on hyväksytty. Se lisätään kompromissiin, koska se on yhteen sopiva. Sitten 56 Helga Trypel. Esittelijä vastustaa puolet puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 57 on katettu. 58. Vai eikö? Niin, 57 on katettu. Sitten on äänestettävä tarkistuksesta 58 mutta esittelijä ei enää pidäkään siitä esittelijän vastustaa, koska tämä liittyy edelliseen äänestykseen. No, liiottelen tässä vähän. Äänet puolesta 58. Vastaan. Koneäänestys 58. Tämä on niin tiukka juttu. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toisin päin kävi. 20 puolesta 21 vastaan. 58 hylätty. 59 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 60 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 61 Simanski puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 62 portas puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 64 portas esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 65 Haug puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi C Francesca puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, joten nämä kaksi seuraavaa raukeavat. 68 esittelijä vastusta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. EPP jäi tässä yksin. Sitten 69. Sama tekijä. Suullinen tarkistus B. Cooperation with Asia and Latin America should be acknowledged in 2012 budget. Rapporteur est pour. pour. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 70 liberaaleilta puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Sitten käännän sivua seuraavassa oikeaan suuntaan. 71 portas puolesta. Vastaan. Tyhjiä hylätty. 72. Jutta Haug. Mukaan lukien suullinen tarkistus C puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 73 Van dalen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 75 Jutta Haug, suullinen tarkistus D, jolla täydennetään tarkistusta 75 puolesta vastaan Meidän on tämän tarkistettava koneellisesti. Ah, la machine a chauffé. On, on attend un petit peu. Aha, nyt pitää vähän odotella, että koneet lämpiävät. Äänestys alkaa. Äänestäkääpä vain, vaikka minä en äänestäkään, kun EPP-läisiä on liikaa. No niin, äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. Et donc, félicitations à Fran- Onnittelut Franciscalle. Olemme nyt äänestäneet eh, tästä päätöslauselman osasta, joka vastasi hänen mietintöään. Samalla äänestyslistalla jatketaan. Nämä muut pääluokat. Sihteeristö hakee tuolta kompromissitekstit. Voilà, et quelques splits. Alors, on peut... Ja kohta kohdalta äänestykset. Oletteko valmiina? 76 portas Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 77. Täällä meillä on esittelijän ja Portasin yhteinen e- ehdotus, jolla poistettaisiin kohta 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkkas, no, esittelen 79 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 80 Alvaro lisäys, mutta se raukeaa. 81. Portas puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 83 yhteensopiva esitteli vastusta puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 85 samatekijä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 86 esittelijältä puolesta vastaan Oletteko ihan varmoja? No, äänestetään sitten koneellisesti. Tämä tekninen suullinen tarkistus herättää täällä eriäviä mielipiteitä, joten koneäänestys alkaa. E Yksi EPP liikaa minun lisäkseni. No niin, hyvä. Yksi EPP-läinen katosi, joten äänestys päättyy. Le vote est clos. Le vote est clos, jeunes gens. Kuulkaas nuoriso, äänestys on päättynyt. 37 puolesta, kolme vastaan. <laughs> J'ai rien compris au film. No, en ymmärtänyt tästä yhtään mitään, mutta ei se mitään. Tämä tekninen tarkastus hyväksyttiin nyt. Eh, des rapporteurs qui pour. Sitten taas portugalaisten tarkastuspuolesta vastaan. Mitä de- demarit tekevät? Non 89. 89. 90. No, Ei kun, hetkinen, hetkinen. No, no, no, no. No, no, on a voté 88. 88 on äänetty jo. Ei, sehän olikin tuo toinen tekninen tarkistus. Täällä on ihan liikaa teknisiä tarkistuksia. Il faut soumettre 88. 88 siis. Siitä on äänestettävä. Tämä on esittelijältä yksin puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 89-90. Puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Koneen tarkistus. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 24 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93. Esittelijä haluaa tuoda tähän suullisen tarkistuksen. Se on jaettu teille. Ja te, tehän kannatatte äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 94. Tekninen suullinen tarkistus jälleen kerran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95 raukeaa, 96 ja 97 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Demarit jäivät yksin vastarannalle. 98 raukeaa, 99 ja 100 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. 101. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjiä, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 103 vedetty pois. 104, mukaan lukien esittelen suullinen tarkistus. Ja sitten minulle ilmoitetaan, että demarit ovat pyytäneet kohta kohdalta äänestystä tähän tarkistuksen 104. Ensimmäinen osa welcomes, aina siihen asti, että todetaan mutual confidence. Sur le 104. Première partie, le rapporteur. Ensimmäinen osa esittelee tukee puolesta. Vastaan tyhjiä. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa considers alkaen since then asti. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Toinen osa puolesta ja vastaan. Tyhjät Aika epäselvää. EPP demareita vastaan koneäänestys. Vote électronique. On vote, on vote, on vote. Il n'y a pas trop de votants. Il manque... Antaa mennä vain. Täältä puuttuu vielä ääniä. Vielä, vielä, vielä. Son café on vote. Jokas kahvinne ei äänestäkää. Äänestys päättyy. 21 puolesta 15 vastaan. Hyväksytty toinen osa. 105 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty niukin naukin. 106. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Ja kohta kohdalta äänestys. Tätä ei ole katettu edellisellä tarkistuksella. Ei tässä olekaan mitään kohta kohdelta äänestystä, en näe mitään sellaista. 106 yhteensopiva edellisen kanssa. Esittelijä vastustaa. Aha, esittelijä tukee, niinkö? Puheenjohtaja pahoittelee. Hetkinen. Calls on the Bureau not to index members' allowances to inflation. Calls on the Bureau ja niin edelleen. Tämä on tämä, tämä tarkistus. Mukaan lukien tämä tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 106 siis nyt 107. Il Ben oui, mais s'il est couvert. Il est couvert. Bon. Il est couvert. Tämä on katettu. 108. Sitä ei ole vielä katettu esittelijän vastusta puolesta Attendez, il y, a un, il y a un speed vote au 108. Oui, pardon, excusez-moi. Niin, anteeksi vain. Onko täällä kohta kohdalta äänestys? Le 108. 108. Ensimmäinen osa. Urges elections asti. Tämä on katettu. Ei me oikein tiedetäkään. No, mitä te ajattelette? Mitä esittelijä ajattelee? Esittelijä vastustaa puolesta. vastaan. Onpas ihmeellistä. Hyvin kummallisia poliittisia enemmistöjä äänestetään, tarkistetaan koneellisesti vielä. 108 ensimmäinen osa. On vot. Äänestetään. Äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet. Hienoa. 18 puolesta 21 vastaan. Ensimmäinen osa hylätty. Onko tässä tilanteessa toisessa osassa vielä mieltä? To ensure alkaen. Kyllä siinä on mieltä. Esittelee vastustaa äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 108 siis hylätty kokonaan. 109 rouva Wilmot puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 110 esittelijöiltä suullinen tarkistus. Il est couvert. Donc le 110... Katettu, eli 110 katoaa 111. 107 hyväksyttiin, joten tämä raukeaa. Vahtikaa vaan nyt sanoja, niin 112 ja 13, täällä on Demarinen sopimus puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 114 vedetty pois. 115. Esittelijä vastustaa. On katettu. 116. Ei ole katettu. Esittelijän suullinen tarkistus, jolla poistetaan by the cost ja niin edelleen puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 119 mukaan lukien esittinen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 120 yhteensopiva esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan. 120 siis. Bon. Alors, le 120 tombe à cause du 120 raukeaa tarkistuksen 119 takia 121 Sekin raukeaa. Holmeyerkin raukeaa, vaikka hänellä on noin hieno vaijerilainen kansallispuku. De Göran Ferm, le rapporteur est... 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 123 ja 24 puolesta vastaan Koneäänestys. 123. 123. Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 125 raukeaa. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 129 130 ja 31 voidaan äänestää yhtenä kokonaisuutena kyllä puolesta puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kaikki kolme. 132 puolesta vastaan. Raukea. Äh, hyvä, hyväksytty. 133 vedetty pois, 134. Mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Näin ollen nämä kaksi seuraavaa raukeavat. 137. Gualtieri ja Vogan. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa. S'arrête à Madame Ashton joka päättyy Ashtoniin ja josta esittelijä pitää puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Toinen osa alkaen therefore ja lifted päättyen puolesta vastaan tyhjiä tarkastetaan koneellisesti. Toinen osa, 137. Äänestys alkaa. Le vote est clos päättyy. Alors, que dit le vote? Mitäs äänestyskone sanoo? 16 puolesta 25 vastaan hylätty. 138 Fernandes puolesta vastaan koneäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. 23 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 139. Yhteen sopiva 138 kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 141 kaksi osaa. Ensimmäinen osa alkaen remarks ja päättyen commission puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa alkaen therefore päättyen reinstated puolesta. Koneäänestys. Toinen osa 141. Le vote Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan. Hylätty. 142. Esittelijä kannattaa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 143. Raukeaa. Ennen loppuäänestystä Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että lausunnot, jotka on jättäneet valiokunnat AFKA, AFET, Agri, Ekon, EMPL, ENVI, IMKO, INTA, ITRE, LIBE, PES, PETI, REGI ja TRAN, on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan mietintöluonnoksessa, kompromississa ja äänestyksissä ottaen huomioon esittelijöiden kuulemiset näissä erityisvaliokunnissa, joten nämä, näiden lausuntojen sisältö pidetään nyt mukaan luettuna tähän äänestyksen loppuäänestys päätöslauselman luonnoksesta ehdotan heti koneäänestystä. Kyllä minustakin olisi mukava äänestää. Tuntuu. En taida olla liikaa, siis voin äänestää. Eli äänestän. Olen äänestänyt. Äänestys päättyy. Mitä 34 pour. 34 puolesta 7 vastaan. Onnittelut eh, herra ja rouva esittelijöille. C'est du... Alors, je vous propose maintenant. Nyt ehdotan, että siirrymme kohtaan yhdeksän. Se on hyvin nopeasti käsitelty. Esittelijä on Böge. Sur la mobilisation de l'instrument de flex... Kyse on joustovälineen käyttöönotosta Euroopan naapuruuspolitiikan ja tutkimuksen puiteohjelman puolesta. Yksi äänestys vain. Sepä se. Hyvät kollegat, olkahan rauhassa. Kyseessä on mietintö, jota me tarvitsemme budjettiäänestyksemme lisäksi, koska kyse on joustovälineen käyttöön otosta, jotta voidaan rahoittaa kaksi asiaa, naapuruspolitiikka ja tutkimuksen puiteohjelma. Kyse on siis joustovälineen käyttöönotosta ja tämä tarkoittaa sitä, että kyse on rahoitusnäkymien muuttamisesta. Ei kun anteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että turvaudutaan instituutioiden väliseen sopimukseen, joka säätää tästä joustovälineen käyttöönotosta. Böge on esittelijänä, hän ei ole läsnä, mutta hän on sopi, sopinut Francescan kanssa, ää, että Francesca voi esitellä asian ja sen jälkeen heti äänestetään. Ho avuto dopo la mia dei coordinatori. Eh, Koordinaattorin kokouksen jälkeen lyhyesti keskustelin Bögen kanssa mietinnön otsikosta yhdestä kohdastaan, kohdasta kaksi. Ja sovimme siitä, että muutettaisiin viittausta tutkimuksen puiteohjelmaan ja pantaisiin siihen strategia 2020 otsikossa ja kohdassa kaksi. Tehtäisiin näin niin, että voittaisiin viitata tähän joustovälineen käyttömahdollisuuden laajemmin. Strategiassa 2020 hän on myös mukana seitsemäs tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma, joten näin voimme viitata laajempaan kenttään kertaheitolla. Je vous Kiitos. Kiitos. Ketkä puoltavat tätä mietintöä näin muutettuna suullisesti? puolesta vastaan. Tyhjää. Viisi vastaan. Se on hyväksytty. Nyt muistuttaisin teitä siitä, että toiminta, suunnitelmamme, strategiamme koostuu siitä, että ensinnäkin tässä valiokunnassa äänestetään, näin tehtiin, hyväksyimme tekstin, mutta me esitämme sen ää, täysistuntoon äänestettäväksi sovittelun jälkeen. Se on kaikkein paras tapa käyttää tätä ää, neuvotteluasemaansa tällaisessa asiassa. Nyt voimme palata äänestyksen, joka koskee lisätalousarvioesitystä numero 5. Kyse on e. Helga Tryppelin mietinnöstä. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto. Kaksi muutosehdotusta. Ensinnäkin ähm, organigrammiin e, esittelijän tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen artiklan 2 tarkistus 1 Roberto Gualtieriltä. Se on vedetty pois vai? Kyllä, joo, se on vedetty pois, koska se on katettu muulla. Loppuäänestys siis. Koko mietinnöstä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin voimme kirjata tämän seuraavan trilogin pöytäkirjoihin, kun neuvottelemme neuvoston kanssa 16. marraskuuta. Vai joko aiemminkinkö? Niin, niin, mutta täysistunnossa täytyy kuitenkin äänestää. No, me vielä vahvistamme nämä päivämäärät, jotka kyllä se 17, 16 oli. Sitten äänestää niin, Vertmanin äänestystä lykättiinkin, joten nyt tulemme kohtaan 12. Tähän liittyy useampia ähm, kohtia. Kaikki liittyvät globalisaatioon, sopeutumisrahastoon. Matera esittelee meille tämän asian, asiakokonaisuuden. Sì, Presidente. Eh, niin, Ah. On nää, eh, Niin, Barbara, meillä on vain yksi yhtenäinen äänestys, joka koskee tätä Renault eh, asiaa. Se lykättiin viime kerrasta. Siitä oli käyty pitkää keskustelua myös komission, siis eh, työllisyysvaliokunnan kanssa. Ja olimme kaavaleet erilaisia vaihtoehtoja. Nyt annan puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen tietysti kaikille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, koska me emme ole vielä kuitenkaan peru- syvällistä keskustelua vielä ehtineet käydä. Olemme tässä keskustelleet paljon, kuulleet työllisyysvaliokuntaa ja niin edespäin. Mutta nyt esittelijä. Grazie Presidente. Allora... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun siis tästä mietinnöstä, jota lykättiin työllisyysvaliokunnan pyynnöstä niin, että voitaisiin tehdä jotakin tarkistuksia koskien Renolta. Tämä on yksi kaikkein merkittävimmistä pyynnöistä, joita globalisaatiorahasto on esitetty vuodesta 2006 alkaen. Puhutaan 24 miljoonasta eurosta 3500 työntekijää voisivat hyötyä tästä tuesta. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja työllisyysvaliokunta ja sen puheenjohtaja Beres on esitellyt asian. Se koskee ristiriitaista tilannetta. 71 entistä Renaultin työntekijää on valinnut vapaaehtoisen varhaiseläkkeen vuonna 2008 ja nämä entiset työntekijät eh, sen jälkeen, kun eh, vuonna 2010 Ranskassa eläkeikä nostettiin 60-62 vuoteen, suljettiin pois työmarkkinoilta ja näin ollen heillä ei ole riittävästi työvuosia eläkkeen ansaitsemiseen. Mietinnössä Emple-valiokunnalta pyydetään budjettivaliokuntaa panemaan odottu, odot, odotukseen osaan näistä siirroista niin, että Euroopan komissio voisi suorittaa tarkastuksia Renaultissa, Renault-yhtiössä varmistuakseen siitä, että yhtiö oli ryhtynyt laillisiin ja rahoituksellisiin toimiin niin tukeakseen näitä työntekijöitä, voidakseen siis taata heidän eläkeoikeudet ja erityisesti nämä korvaukset niille työntekijöille, jotka olivat valinneet varhaiseläkkeen vapaaehtoisesti. Budjettivaliokunta on tehnyt yhteistyötä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa. Olemme aina edenneet samaa tahtia yleensä näinä vuosina meillä ei ole ollut koskaan mitään vaikeuksia eikä ongelmia, joten en haluaisi, että tässäkään tapauksessa näin kävisi, vaan että toimisimme yhtenäisinä budjettivaliokunnalle ja minulle tässä tapauksessa esittelijänä on velvoite muistuttaa teitä velvoitteistamme. Meidänhän on pidettävä kiinni globalisaatiorahaston sääntelystä ja varainhoitoasetuksesta niissä ei ole mitään mahdollisuutta jättä, blokeerata näitä varoja jäsenvaltioita ja yhtiöitä varten. Eikä ole koskaan ollut olemassa tämän rahaston historiassa sellaista vaatimusta, että komissio tarkastaisi, kuinka varoja no, käytetään yhtiössä. Minä olen aina muistuttanut siitä, että kyseessä ovat varat, jotka eivät mene yrityksille. Niillä ei uudelleen järjestellä yhtiön toimintaa, vaan ne päätyvät työntekijöille. Useaan kertaan minä ja muutamat kollegat ovat nimittäneet tätä rahastoa solidaarisuusrahastoksi, koska sen avulla voidaan todella tukea suoraan työntekijöitä jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Joten tällainen, ku, tällainen tarkastus ei ole mahdollinen. Minä pidän kiinni asetuksesta. Tiedän kuitenkin, että komissio on läsnä täällä salissa ja haluaisin pyytää, että komissio käyttäisi puheenvuoron, jos puheenjohtajalle sopii, niin että saisimme vielä lisäselvityksiä tästä asiasta, josta juuri puhuin. Kiitoksia. Très eh bien, merci. Alors, j'ai plusieurs... No niin, useita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa. Ehdottaisin, että ensin annan puheenvuoron Dardenille. Olkaa hyvä, Darden saa puheenvuoron. Darden, sitten Relier, sitten Tryppel, Rike ja sitten komissio. Darden, olkaa hyvä. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Barbara tässä jo vei sanat suustani. Hän kertoi, että kyseessä on tilanne, jota emme ole, jossa emme oikeastaan vielä ole. Tilanne on hiukan omintakeinen ja se liittyy myös Ranskan lainsäädännön kehittymiseen ja kehkeytymiseen. Tämä koskee noin muutamia kymmenen ehkä satoja työntekijöitä, eli tätä työntekijäpohjaa ei oikeastaan ole. Me olemme olleet yhteyksissä ammattiyhdistyksiin, yrityksiin, työllisyysvaliokuntaan ja niin edespäin. Se, mitä työllisyysvaliokunnassa hyväksyttiin, ansaitsee kyllä tulla äh, otetuksi huomioon tässä valiokunnassa, ja siksi äh, tämä suullinen tarkistus. Ja siksi meillä on tämä alkuperäinen ehdotus ja uusi ehdotus, mutta meidän täytyy hiukan kuitenkin ehdollistaa osa tästä äh, avusta Ranskan kehityskuluille. Estelle, haluatko sinä vielä sanoa jotain? Ei tämä ole mikään arkaluontoinen asia, Rova Mater, vaan tämä on hyvin vakava asia. Tavares, Tavares Renaultin johtaja Ranskassa on sanonut, että Sanduvilin laitoksella ainakin 192 työntekijää oli tässä kyseessä, eikä 71 jos olisitte hyväksyneet kokouskutsumme, olisimme voineet tästä puhua. Meillä on todella, todella erilaisia lukuja verrattuna näihin välitettyihin lukuihin, mukaan lukien ne yritykseltä tukevat luvut. Haluaisin sanoa, että tänä päivänä vaikeus on siinä, että, että, että kun edunsaajana on Renault, joka tulee hyötymään varojen korvauksesta. Tämä kuulostaa ihmiseltä siltä, että tämä tulee hyödyttämään työntekijöitä. Kuitenkin tässä on todella hankaluuksia kansallisella ja alueellisella tasolla, koska se hyödyttäisi yritystä eikä suoraan työntekijöitä. Ja näin ollen yli 300 työntekijää jää tilanteeseen, niin josta puhuitte meillä on luettelot, jossa on nimet mukana. Haluaisin sanoa, että tässä asiassa meillä on vähän erilainen käsitys, koska kaikki ajattelemme, että jos se hyväksytään täysistunnossa, siihen tarvitaan määrä enemmistö, että olisi parempi, jos löytäisimme tässä valiokunnassa ratkaisun, joka sopisi kaikille. Ei varmaankaan voida mennä ihan loppuun asti, mutta, mutta olisi puolustettava työntekijöitä jos, näistä, jos näitä tarkistuksia ei oteta tavalla tai toisella huomioon, en ymmärrä, kuinka voisimme sitten tätä rahastoa tähän käyttää. Sanon tämän nyt aivan suoraan. Hyvä juttu. Ja Rikkeä seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Bon, je pense qu'il faut... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta meidän pitää huolestua, meidän erottaa toisistaan nämä emotionaaliset ja sosiaaliset kysymykset siitä, mikä on mahdollista ja toivottavaa tehdä. Täällä muistutettiin, että ehkä 200 työntekijää olivat ennakoimattomassa tilanteessa, jota ei tässä asetuksessa oltu huomioitu, kun tähän liittyy tämä lainmuutos. muutos Meillähän ei ollut mitään mahdollisuutta pyytää mitään tarkastusta yritys, yrityksessä tai eh, tällä valiokunnalla ei ollut todella mitään lainsäädännöllistä hyväksyttävää tapaa toimia näin. Toisekseen varainhoitoasetuksessa kielletään eh, siirrosta osaan pidättämisen. Se on joko kaikki tai ei mitään. On aivan mahdotonta pidättää vain osa tästä siirrosta ja varmaankin komissio vahvistaa tämän seikan. Sitten kolmas asia Sellaisena kuin tämä asia on nyt esitetty Ranskan valtion taholta, siinä otetaan huomioon, mitä täällä juuri sanottiin. Eli nämä kyseiset työntekijät on, on, on jätettävä Ranskan valtion huolennettavaksi subsidiariteetin periaatteita noudattaen, niin meidän pitää mennä Ranskan valtion sijaan. Tässä sitten yksi asia, mikä, huol- mikä yllät, minua, on tämä uhka. Nyt ensimmäistä kertaa mä voitaisin tässä määrä enemmistelemään mä äänestää. Ja, ja evätä tämä rahoitus Tämä on esitetty aivan asianmukaisella tasolla täällä, ja tavallaan täällä on toki sosiaalinen ongelma, joka koskee näitä sada, sataa Renault työntekijää. Se on ratkaistavaa Ranskan valtion tasolla. Meille täällä ei kuulu se, että laittomasti takavarikoisimme tai jotenkin pidättelisimme osaa rahaston siirroista. Se menee täysin ohi meidän valtuuksemme. Yeah. Kiitos. Tryppel haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Tryppel, olkaa hyvä. I would like to add... Haluaisin lisätä, että meidän kannaltamme tämä tapaus todella totta on äh, arkaluontoinen, ihan niin kuin kuulimme, ja myös ongelmallinen. Mutta niin kuin Barbara Matera totesi, Aiemmin menneisyydessä hyvin usein vastaavia tulkintoja ja tulkintaeroja on ollut työllisyys- ja budjettivaliokuntien välillä, mutta näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole ja siksi tämä on symboli tai merkki siitä, että ongelmia aivan selvästi on monissa muissakin tapauksissa ja siksi meidän tulisi olla todella todella varovaisia ja aivan ilmeistä on, että tarvitsemme lisäselvityksiä mutta ei nyt voida todeta, että mitään ongelmaa ei muka olisi ja että tulisi päättää keskustelut aiheesta. Se ei tosiaankaan olisi oikea ratkaisu. Kiitoksia. Elkää sitten vielä Dresle. Kiitos. Jos äh, joku toteaa, että varainhoitoasetus ei tee jotain asiaa mahdolliseksi, niin äh, olen aina hyvin, hyvin epäileväinen. Suoraan sanottuna en ymmärtänyt tätä. Voisiko joku selittää se minulle? D'accord. Merci bien. Kiitoksia. Sitten pääosaston johtaja. Voitteko te kertoa komission tuntoja? Merci, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tämä ole oikeastaan mikään tunnelma, vaan haluaisin kertoa teille siitä, kuinka voisimme analysoida tämän tilanteen. Me suhtaudumme suurella kunnioituksella näihin kohtiin, jotka täällä on esitelty. Juridinen todellisuus on kuitenkin toinen juttu. Ja sen mukaan äh, rahaston asetuksen artiklan 13 mukaan meidän on maksettava kerralla. Tämä tuki emme siis voi jakaa siirtoa kahteen tai useampaan siivuun. Ja toisekseen, aivan kuten täällä on jo sanottukin, meillä ei ole mitään toimivaltuutta tehdä tarkastuksia koskien sitä, millä tavalla Renault-yhtiö jakaa sille myönnetyt varat Kuten sanottiin, tämä asia on esitetty, se on käsitelty, se on hyväksytty käsiteltäväksi. Me olemme nyt korvaamassa osan varoista ja tähän rajoittuu Euroopan budjettin osallisuus, joten vastaukseni on kaksinkertaisesti kielteinen. Siinä kaikki. Kiitoksia puheenjohtaja. Très bien. Hyvä. Niin, tämä on aika mutkikas asia. Minä olen Pervaus Beresin kanssa ollut yhteyksissä ja itsekin olen yrittänyt pohtia, voisimmeko me lähteä tällaiselle tielle, jonka myötä voisimme Äh, avittaa näiden työntekijöiden tilanteen parantamista. Hehän ovat hankalassa tilanteessa tässä asiassa globalisaation ikeessä. Eli olemme pohtineet, voitaisiinko osa tästä luotosta pistää varaukseen vai mitä. No, sekä esittelijä että komissio sanovat, että ei voi ei voida laittaa varaukseen. Kaikki, kaikki tai ei mitään. Toisaalta kirjeenvaihtoa on käyty Hanon johtajan ja komission puheenjohtajan välillä. Ranskan hallitus on esittänyt oman lausuntonsa ja näyttää siltä, että ongelma, johon työntekijät ovat törmänneet, liittyy siihen välintuloon, joka tehtiin sen jälkeen, kun Renon johto ja ammattiliitot olivat tehneet sopimuksen. Ja sitten Ranskan lainsäädäntökin on muuttunut niin, että ne tuet, joita työntekijöille annettiin globalisaation sopeutumisrahaston puitteissa – niihin ei nyt kajota. Eli näissä oloissa mielestäni ja juridisestikin on niin, että emme me oikein voi muuta tehdä kuin hyväksyä tai hylätä ää, asian, kuten esittelijä sanoo. Paitsi voimme Paitsi, että jos jollain tavalla ikään kuin tämän rahaston otamme panttivangiksemme niin, että pyrimme saamaan yritykseltä jotain myönnytyksiä sillä tavalla. Tämä on mutkikas asia. No, tämän lisäksi esittelijä on jo esittänyt kantansa kolme ö, muutosesitystä ö, jotka Darden ja Grelier ovat esittäneet. Ja ymmärrän, että esittelijä ei niitä puolla. Nämä tarkistukset otetaan siis huomioon. Eikö ne ovat lisäyksiä? Mutta missä vaiheessa? Sisään. D'accord. Alors, ok, donc nous allons les prendre au fur et à mesure du texte. No, äänestetään niistä äh, sitten, kun ne tulevat eteen. Kohtaan yksi meillä on kaksi tarkistusta. Tarkistus kaksi, kirjallinen, Grellierin ja Dardenin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero kolme suullisine tarkistuksineen samoilta tekijöiltä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Samaa enemmistö. Hylätty. Tarkistus neljä. Samat esittelijät puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi. Rolandas Paksasilta esittelijä puoltaa Ehkä viisi, kuusi ja seitsemän voidaan äänestää samassa. Ei, aha, no viitonen puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Seitsemän. Se, se oli hyväksytty. Seitsemän esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty kahdeksan Grelieriltä ja Dardenilta. Siinä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Workers and Sana Sanan and. Puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Hylätty. Toinen osa. Puolesta Pitääpä tarkistaa. Toinen osa koneellisesti. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Monika, Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi kaksi puolesta 16 vastaan, toinen on hyväksytty. Tarkistus yhdeksän liberaaleilta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10. Roland Paksasilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Palaamme tarkistukseen, sulisen tarkistukseen numero kaksi Dardenilta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Suullinen tarkastus kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Tarkistetaan. Eli sähköisesti äänestämme. Äänestys päättyy. 16 puolesta 20 vastaan. Eli ei ole mietintöä. Bien. Crazy coalition. Donc il n'y a pas de décision. Ei tullut päätöstä. Mais donc, je ne soumets pas le virement au vote. Bien. Messieurs, chacun prendra sa responsabilité. No niin, Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Euh, nous avons à Meidän täytyy äänestää siirrosta kohdan 13 kohdalla. Siis eikö olekaan siirtoa Sidonia? Siis siirron näkökulmasta me olemme saaneet siirtopyynnön numero 34. Tämä pyyntö, joka on lähetetty teille kirjallisesti edustaa sitä siirtoa, jonka komissio, globaalia siirtoa, jonka komissio e- esit, ehdottaa aina syksyllä. E- ehdotetaan, että 7. marraskuuta äänestettäisiin, koska me olemme nyt saaneet tämän ähm, päivämäärän äh, oikaisevaa talousarviota silmällä pitäen, joten ensi kerralla sitten äänestämme. Emme siis äänestä siirrosta 22, koska se liittyy tähän Renaltin apuun, jonka me juuri hylkäsimme. Sitä vastoin. Siirtoon numero 29 liittyen ehdotetaan, että äänestetään siitä ensi viikolla, koska se liittyy eräseen toiseen ö, operaatioon, joka liittyy Itävallan globalisaatiorahaston käyttöön. Sitten siirto 36. Sitäkin ehdotetaan lykättäväksi esittelijän pyynnöstä, koska se liittyy kalastusbudjettiin tai kalastussopimukseen, jonka, joka allekirjoitetaan EUn ja Marokon välillä. Ja 8.11. mennessä siihen pitää, siitä pitää äänestää, äänestämme 7. päivä. Ja sama pätee siirtoa numero 41, jossa on kyse globalisaation sopimusrahastosta jälleen kerran. Eli äänestämme siitä saman aikaan kuin muista materan kohdista. Ja mitä tulee sitten muiden instituutioiden budjettiin? Meillä tässä on kaksi siirtoa. Toinen koskee oikeusasiamiestä ja toinen tuomioistuinta. Annan Helkalle puheenvuoron. Colleagues, I... Kiitoksia. Niin minä esitän teille oikeusasiamieheltä ja tuomioistuimelta siirtopyydön Oikeusasiamiehellä on budjettikohdallaan varoja, joita ei voida pitää riittävinä ja sen, sen vuoksi meidän täytyy täydentää näitä budjettikohteena liittyvät erilaisiin henkilöstöön liittyviin kustannuksiin. Siirron summa on 140 000 euroa. Ehdotan, että emme vastusta tätä siirtoa. Ja sitten menenkö heti suoraan toiseen asiaan vai pitäisikö meidän ensin keskustella tästä oikeusasiamiesasiasta? Senäkin tästä oikeusasiamiehestä emme esitellä tukea äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tuomioistuin Helga. Justice aims to... Niin tuomioistuin haluaa siirtää 171 000 euroa tällaiseen temporary allowance-budjettikohtaan. 161 tilapäistä henkilöstöä koskevalta budjettikohdalta muuta henkilöstöä koskevaan 50 000 informaatiobudjettikohdasta tämänhetkisiin hallinnollisiin menoihin ja 600 000 euroa rakennuksiin, rakennusten ja muiden kustannusten sisällä tuomioistuin on antanut selkeät perusteet näille siirroille. Ne vaikuttavat minusta ihan vakuuttavilta ja sen vuoksi ehdotan, että emme vastusta tätäkään siirtoa. Très bien, je vous remercie. Donc c'est le double négatif vaut Kiitoksia. Eli kaksi, kaksinkertainen kielto on myöntä. I'm in favor of... Tuemme tätä siirtoa classique français. Niin, Ranskan klassillisessa teatterissa, kun sanotaan minä en inhoa sinua, tarkoittaa ihailen sinua, jumaloin sinua. Äänet puolesta. Helga. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Fini les votes. Donc, fini les votes et donc... Äänestys on näin päättynyt. Nyt meillä on vielä kolme esitystä ja keskustelua. Donc je vous propose d'examiner d'abord le point 4. Ehdotan, että otamme ensin kohdan neljä. Alfonsin mietintö Marokon kanssa solmittavasta kumppanuussopimuksesta. Esitteli, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja. Tämä kalastuskumppanuussopimus Marokon kanssa koskee yhtä tärkeimmistä sopimuksista, joita EU aikoo solmia tällä alalla. Menettely on hyväksyntämenettely. Toisin sanoen tämä sopimus on jo tehty ja meiltä pyydetään sille vain hyväksyntää. Toisin kuin viime kerralla, kun kyseessä oli määrän puolesta täysin toissijaisia sopimuksia, eikä niihin liittynyt mitään merkillisempiä poliittisia ongelmia, niin tällä kertaa tässä Marokko-sopimuksessa on sekä määrällisiä että poliittisia ongelmia. Tässä on merkittävä poliittinen ongelma, joka liittyy tähän Länsi-Saharan ongelmaan ja tiedämmehän mikä tämän alueen tilanne on YKssa. Tämä ongelma nyt pyritään kiertämään ja tämä on hyvin kiusallista, koska minusta tuntuu, että on hyvin kierteistä pyrkiä kiertelemään kansainvälistä oikeutta sopimuksen määrä on 25 prosenttia yhteistyö- ja kauppapolitiikasta, 25 prosenttia määrärahoista, se on iso summa. Olemme jo useita kuukausia odotelleet perusteellista pohdintaan siitä, kuinka parannetaan ympäristöpuolta, kuinka parannetaan ihmisoikeuspuolta, kuinka parannetaan kaikkein heikommassa olevien väestönosien tukemista – miet- niin pyydän ka- kans- kalastusvaliokuntaa vastuuvaliokuntana ehdottamaan, että pöytäkirja hylättäisiin ja sen jälkeen komissio toimisi niin, että pöytäkirja laadittaisiin niin, että siinä vahvistettaisiin näkökohtia ja paikallisen väestön tukemista ja että tulevassa mietinnössä kunnioitettaisiin YK Länsi-Saharaa koskevia kansainvälistä oikeutta. Kiitoksia. Je vous remercie, mon cher collègue. Kiitoksia. Minulla on useita puheenvuoropyyntöjä. Rova Muñiz ne Urquiza ensinnäkin. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. On aivan selvää, että kaikki mielipiteet parlamentissa ovat oikeutettuja, mutta kyllä minusta näissä argumentoinnissa pitäisi olla aika ja meillä kun puhutaan lainsäädännöstä ja kun mm, päätösvaltaa niin paljon kuin meidän valiokunnallamme on. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että kaikilla kunnioituksella herra Alfonsi tässä ehdotuksessa sotketaan argumentteja, poliittisia kriteerejä, juridisia kriteerejä ja kalastusvaliokunnan kantoja toisinsa. Että tämä on sellainen sekamelska, että minun mielestäni tässä on vain poliittinen kannanotto, joka on oikea ja kaikki muu ei niinkään. Ensinnäkin kyseessä ei ole se, että hyväksyttäisiin äh, pidennystä sopimuksella. Se ei ole kysymys myöskään siirtolaisvallan purkamisesta eikä YK äh, tilanteessa, jossa ei, ei tietenkin tukee Länsi-Saharan äh, siirto maavallan purkamista on täysin, täysin turha mainita, että kyseessä on entinen Espanjan siirtomaa. Se on tosin totta, mutta tällä hetkellä kyseessä on ei-autonominen alue, joka siirtomavallan purkaminen on menossa. Tämä Espanjan tilanne on hyvin pitkällä menneisyydessä. Kansallista oikeutta noudatetaan tai ollaan noudattamatta näissä sopimuksissa – EUn ja Marokon välillä. Kyseessä on se, että jatketaan jo olemassa olevan sopimuksen pöytäkirjaa ja tähän mennessä EU on noudattanut eri oikeudellisten yksikköjen, komission neuvoston ja YK lisäksi kansainvälistä oikeutta. Kansainvälinen oikeus vaatii tämän kaltaisten alueiden kohdalla eh, sitä, että sopimus eh, hyödyttäisi kyseisen alueen väestöä. Toistaiseksi komissio on antanut Euroopan parlamentille sellaiset takeet, että tämä tämän alueen hallinto, olkoon se sitten oikeutettu tai ei, mutta joka de facto hallinnoi kyseistä aluetta, hyötyy ja, hyö, ja, ja hyödyttää Länsi-Saharan väestöä tämän sopimuksen kautta. Näin tällaiset tiedot olemme saaneet komissiolta ja komissio on se viranomainen, johon meidän pitäisi luottaa sen sijaan, että täällä budjettivaliokunnassa pohdimme sitä, ollaanko nyt rikkomassa kansainvälistä oikeutta vai ei. Kumppanuusneuvosto on olemassa siellä. Vahvistetaan kansainvälisen oikeudenmukaisesti lailliset sopimukset ja tämän oikeudenmukaisesti todella vaaditaan vain, että kyseisen alueen väestö hyötyy sopimuksesta. Tämä todella liittyy tähän juridiseen puoleen ja se, mitä te sanoitte tässä on kansainvälistä oikeudesta, on virhe. Virheellisesti sanottu, me emme täällä ole käsittelemässä Euroopan parlamentissa alueen siirtymävallan purkamista, vaan olemme käsittelemässä kalastussopimusta ja tietenkin Länsi-Saharan siirtymäkysymys on sitten YK ja siellä toimme tätä asiaa. Sinne se kuuluu. Sopimuksen rahallinen määrä on hyvin korkea herra Alfonsi. Tässä on kyseessä 119 kalastuslupa, eikä nyt varmaan kannata pohtia sitä, onko tässä kyseessä 25 prosenttia vai jotain muuta, vaan, vaan on katsottava, mitä se maksaa ja millä tavalla neuvotellaan tästä kalastussopimuksesta. Edelleen kun pyydetään yhteiskokousta DV ja kalastusvaliokuntien välillä, jotta voitaisiin tarkastaa, pidetäänkö kiinni taloudellista ja ympäristönäkökohdista, niin pyydän, vain, pyydän anteeksi, mutta eihän tämä kuulu budjettivaliokunnan toimivaltuuksiin millään lailla. Tässä valiokunnassa, täällä budjettivaliokunnassa, me nyt ryhdymme arvioimaan näitä ympäristöpanoksia ja ympäristötuotteuksia. Tulemmeko täällä arvioimaan sitä, mitä kumppanuusneuvostossa päätetään kansainvälisen oikeuden noudattamisesta? Minusta tuntuu siltä, että tässä pyritään poliittisesti hyötymään vähän kierrellä tavalla kalastussopimuksen pöytäkirjan jatkamisesta. Kyseessä on se, että pyydetään jatkoaikaa tälle pöytäkirjalle niin, että voitaisiin saavuttaa sopimus, jossa meillä olisi kaikki takeet siitä, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan. Aivan kuten Euroopan parlamentti täysistunnossa viimeksi äänesti, siellähän yritettiin lykätä tätä sopimusta, jota käsitellään monessa valikunnassa se yritettiin viedä toimi, tuomioistuimiin ja komissio jo vastusti tätä nyt olemme vain lykkäämässä jonkun sellaisen hyväksymistä, mikä on jo käynnissä ja minkä hyväksymisen kautta voitaisiin no, mahdollisimman nopeasti neuvotella parempi sopimus kuin nykyinen. Kiitoksia. Bien, je remercie, euh, madame, monsieur. Kiitoksia ja sitten Haaglund. Thank you, chair. I think... Kiitos puheenjohtaja. Ajattelen, että voisin sanoa joku sen sanan, kun satun olemaan esittelijä kalastusvaliokunnassa. Ensinnäkin kaksi ensimmäistä puheenvuoroa osoittivat, ettei esittelijän tehtävä ole kovin kiitollinen juuri tämän asiakirjan suhteen, kun tässä on aika sekalaisia tuntemuksia eri tahoilla ja kollegojen puheenvuorot oikein hyvin osoittivat, että näin tosiaan on. Olen aika pitkälti samaa mieltä sosialistikollegan kanssa lähestymistavasta täällä budjettivaliokunnassa. Tähän asiaan liittyy monia ympäristöongelmia. Ne, jotka eivät asiaa tunne, voivat lukea tämän raportin, joka osoittaa, että ympäristöongelmat ovat suuria, mutta se ei ole kuitenkaan tämän valiokunnan päävastuualue. Eikä myöskään meidän päätehtävämme ole arvioida onko tämä sopimus äh, kansainvälisen lain määräysten mukainen vai ei. Tämä ei ole budjettivaliokunnan tehtävä. Se, mitä täällä sanottiin Länsi-Sahara-kysymyksestä, niin senhän asian täysistunto on jo käsitellyt ja enemmistö päättänyt kannan. Minusta meidän päätehtävämme on nyt arvioida tämä sopimus taloudellisena sopimuksena, kun kerran budjettivaliokunta olemme, ja meidän on huolehdittava siitä, miten veronmaksajien rahoja käytetään. Lainaan tässä nyt tätä arviointikertomusta, jossa arvioidaan sopimusta nykymuodossaan. Pää, päätelmä komission teettämässä kertomuksessa sopimuksesta on seuraava. Ensimmäisen neljän vuoden kokemukset kalastussopimuksesta Marokon kanssa ovat aika suuri pettymys. Ja kun valiokunnassa keskustelimme tästä siis kalavaliokunnassa, niin tämä oli sielläkin tunnelma sitten on kysymys tietenkin siitä, että miten käsitellä tätä ongelmaa, niin kuin kollega jo totesi. Jotkut näkevät tämän siirtymäkautena, ollaan menossa kohti parempaa sopimusta ja toiset taas katsovat, että sopimus on päätettävä tässä ja nyt. Mutta kalastusvaliokunnassa katsottiin kuitenkin, että tämä on huono sopimus ja meidän on tulevaisuudessa saatava aikaan parempi sopimus. Tästä oltiin erittäin laajalti yksimielisiä eilen. Kaikkien poliittisten ryhmien kaikki kollegat olivat tätä mieltä. Lähestymistavoista on kuitenkin erimielisyyttä, joten lopputuloksen osoittaa sitten äänestys. Mitä näistä talouskysymyksistä tulee? Tämän sopimuksen arviointi taloudelliselta kannalta osoittaa, että kaikki kaikista sopimuksista. Tämä on kaikkein raskain eurooppalaisille veronkantajille. Tämä ei ole siis minun mielipiteeni, vaan todella riippumattoman arviointikertomuksen mielipide. Mitä tulee taloudelliseen tehokkuuteen, niin tämä sopimus on kaikkein vähiten tehokas kaikista kahdenvälisistä kalastussopimuksista. Ja tästä, hyvät ystävät, mielestäni meidän tulisi tässä valiokunnassa keskustella, koska tämä on meidän päätehtävämme. Ja toivoisin, että voisimme jättää tämän Länsi-Sahara-keskustelun tässä valiokunnassa syrjään. Se on toki tärkeää, mutta sitä emme tässä valiokunnassa voi ratkaista, emmekä myöskään näitä ympäristöongelmia liittyen kalakantojen kestävään käyttöön. Kuitenkin puheenjohtaja, meidän täytyy ottaa tiukka kanta tähän sopimukseen, joka ei ole taloudellisesti kestävä. Tämähän on arviointikertomuksenkin lopputulema ja mitä muuta päätelmää tästä on vaikea tehtää, tehdä. Poliittisista syistä voidaan sanoa, että on huono merkki Ma- Marokolle, jos olemme tiukkoja tässä kysymyksessä, mutta täytyy muistaa, että 1999 sopimus päättyi juuri siksi, että syyt olivat niin samoista syistä kuin nytkin. Ja mm, ilman sopimusta oltiin kahdeksan vuotta, eikä se nyt oikeastaan haitannut Marokkohan on kumppanimme Pohjois-Afrikassa ja se tulisi osaksi naapuruspolitiikkaa ja näiden kalastussopimusten <laughs> tarkoitus on se, että ne hyödyttävät molempia osapuolia, mutta tämä sopimus ei hyödytä Euroopan veronmaksajia. Se saattaa hyödyttää jonkin verran Espanjan kalastusteollisuutta, mutta eipä ketään muuta. Tämä on komission arviointi, teettämän arviointikertomuksen lopputulos ja tämän raportin mielelläni näytän kenelle haluatte. Giovanni Lavia. Kiitoksia. Sitten Giovanni Lavia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat ovat täällä esittäneet huomioita. Voin ne allekirjoittaa itsekin. Budjettivaliokunnan tehtävänä ei varmastikaan ole mennä tämän sopimuksen substanssiin, koska kalastusvaliokunnalta on pyydetty tiettyjä erityisarvioita en myöskään usko, että meidän tehtävänämme olisi puuttua tilanteeseen ja arvioida sitä, onko tämä sopimus yhteensopiva kansainvälisen oikeuden kanssa. Myös siksi, että uskon, että näistä asioista on annettu oikeudellisia lausuntoja. YK on oikeuden yksikkö on ottanut kantaa, on oikeuden yksikkö myöskin on ottanut kantaa. Meillä on myös neuvostolta ja parlamentin oikeudellista yksiköltä lausunnot, joten en usko, että tämän valiokunnan pitäisi puuttua enää tähän asiaan. Myöskään siksi, että se ei varmastikaan kuulu meidän toimivaltuuksiimme. Joten mitä tulee näihin kollega Alfonsin kommentteihin varmaankin tässä on tarkistamista. Kaikki poliittiset ryhmät varmasti voivat tehdä yhteistyötä, jotta voisimme uudelleen katsoa, mitä tässä luonnoksessa ensin on. No niin, niin kuin täällä joku jo sanoikin, on muistettava, että viimeisessä täysistunnossaan parlamentti hylkäsi Duffin, Romeron ja Alfonsin päätöslauselman, jolla pyydettiin lausuntoa tuomioistuimelta. Tästä me, tämän meidän on tietenkin otettava huomioon, enkä usko, että voimme uudelleen käydä jo käytyä tietä. Lisäksi en usko, että tuomioistuimen toimista olisi juurikaan hyötyä, koska sopimus muus päättyy 27. helmikuuta 2012. Tuomioistuin ei varmasti tässä ajassa anna mitään vastausta, joten en usko, että tätä kautta saataisiin ollenkaan lisää selvyyttä asiaan. Haluaisin pyytää, että kollega Alfulsi ottaisi huomioon sen, mitä tässä keskustelussa on sanottu ja tarkastaisi lausuntoa niin, että siinä rajoituttaisiin budjettivaliokunnan toimivaltuuksin eikä se me ylittäisi näitä rajoja. Merci mon cher collègue Estelle Grelier. Kiitoksia sitten Estelle Grelier. Simplement peut-être faire préciser de, de la... Voisin ehkä vielä täsmentää, mikäli tässä äänestetään kielteisesti, mihin se johtaisi. Tässähän käy niin, että puutumalla asiaan kahdeksan kuukautta sopimuksen jälkeen meidän pitäisi pikemminkin uudelleen neuvotella uutta sopimusta helmikuusta 2012 alkaen. Tässä on todella ajoitusongelma, jota en oikein ymmärrä. Haluaisin, että komissio vastaisi tähän. Haluaisin kiittää, että mainitsi, että kyseessä on hyvin epätyydyttävä pöytäkirja. Parlamentin kielteinen äänestys ei kuitenkaan tekisi tästä jo harjoitetusta kalastuksesta mitenkään ekologisempaa tai tuottavampaa tai parempaa. Toivon, toivon että jatkossa pidämme paremmin kiinni siitä, että, että, että emme jatkossa puuttuisi tilanteeseen sen jälkeen, kun kaikesta on jo päätetty. Merci. Euh, monsieur Haglund, vous... Kiitoksia, herra Haglund. Halusitteko vastata Rovan Grelielle? Halusitteko vastata Grelielle? Pysitte puheenvuoron. Halusitteko vastata? Okei, okay, je vous en prie. No, no ça va. Okei. Okay. Euh, monsieur, euh, pardon, Eider Gordia Zabal. Sí, gracias, presidente. Bueno, un par... Kiitos, puheenjohtaja, pari huomiota minultakin. En ole ollenkaan samaa mieltä herra Alfonsin kanssa tästä lausunnosta. Ensinnäkin ihan muodoltaan. Mielestäni se on kyllä sen verran sotkuinen, että on aika vaikea löytää edes näitä kohtia, joihin tarkistuksia voi tehdä, koska esimerkiksi tämä, tämän perusteluosan jälkeen on kohta, jossa lukee kuten ja kuten mitä? Tämä on joka tapauksessa kirjoitettu niin sekavasti, että tätä on hyvin vaikea ymmärtää. No tässä budjettivaliokunnassa meidän täytyisi nyt muistaa, että meidän täytyy pitää mielessä se, mistä me olemme vastuussa, eli budjettikysymykset, eikä sotkeutua näihin sisältökysymyksiin. Ja tässä ei ole minkäännäköistä budjetillista syytä vastustaa kalastussopimuksen jatkoa Marokon kanssa. Tämä on tärkeä 36 miljoonan euron arvoinen sopimus ja Aiemmin tämä osuus on ollut vieläkin suurempi, 25 prosenttia budjettikohdasta. Ja näin ollen eh, mielestäni tässä ei voida tätä siirtoa kieltää. Kyseessä on tärkeä sopimus ja nämä 25 prosenttia täytyy myös maksaa. Ja tämä budjettikohta on kaiken kaikkiaan hyvin pieni, joten mielestäni nämä perustelut eivät ole vakavasti otettavia tämän siirron kieltämiseksi. Joten haluaisin tietää, että onko tässä jotain budjetillista syytä tai perustelua, ja jos meille sanotaan, että jos maksetaan tämä 36 miljoonaa euroa, niin sitten rahaa ei jää mihinkään muuhun, mutta kun tämäkään ei pidä paikkaansa, niin siksi minä en ymmärrä tätä lausuntoa, joka halutaan budjettivaliokunnasta eteenpäin välittää. Merci. Euh, et donc, euh, Salvador... Kiitoksia sitten Salvador Garriga. No, se, se presidentti ja los, los... Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt olemme kuulleet näitä perusteluja, enkä minä nyt halua, että tästä keskustelusta tulee pelkästään espanjalaisten välinen, mutta jotkut kollegat täällä ovat jo todenneet, että ei ole paljonkaan järkeä siinä, että nämä kaikki eri asiat, kuten nämä ihmisoikeuslausekkeet sotketaan näihin kalastusasioihin. Kyseessä on ihan budjetti kysymys ja aina kun meillä on ollut kalastusvaliokunnan esittelijöitä budjettivaliokunnassa, niin he eivät ole halunneet näitä asioita sotkea toisiinsa ja keskenään, joten kaikkein parasta tässä vaiheessa varmasti olisi äänestää tämän tekstin puolesta. Se, että tämä suositus nyt hylättäisiin syistä, jotka täällä jo muut kollegat ovat esittäneet, on mielestäni väärin. Euh, alors, monsieur Haglund, voulez... Hyvä. Haglund ja sitten esittelijä. Ah, monsieur Aglund. Just first of all... Kiitos. Ai, Grelia tässä poistui, mutta halusin vain todeta hänelle, että implikaatio olisi se, että me maksaisimme, siis vaikka sopimus päättyisi, joutuisimme maksamaan vielä loppuvuoden. joka tapauksessahan tämä päättyy helmikuussa, eli siinä vaiheessa, kun todennäköisesti äänestämme täysistunnossa, eli kesäkuu, koska tässä nyt käydään vielä neuvotteluja kalastusvaliokunnassa, jossa kritisoidaan näitä, tätä nykytilannetta. Se hyväksyttiin kalastusvaliokunnassa eilen. Todennäköisesti se tulee jatkokäsittelyyn tammikuussa ja asiat lykkääntyvät. Mutta jos me sanomme ei, niin maksamme 11 kuukaudesta 12 sijaan. Eli me maksamme joka tapauksessa. Ainoa vaikutus sille, äänestämmekö kyllä vai ei, on yksi kuukausi. Se, mitä espanjalainen ystävä demareista ja EPPstä myös sanoi nämä taloudelliset aspektit. Olisin äh, toivonut, että olisitte kuunnelleet sitä, mitä minä sanoin näistä taloudellisista vaikutuksista edellisessä puheenvuorossani, koska jos me äänestämme kyllä, hyväksymme sen, että meillä on komission arviointikertomus, jossa todetaan, että tämä on taloudellisesti kestämätön sopimus jos se meidän mielestämme on okei, että tämä on taloudellisesti kestämätön sopimus, jatketaan sitä siitä huolimatta, niin se tarkoittaa sitä, että budjettivaliokunta hyväksyy veronmaksajien rahojen huonon käyttämisen. Voisin toimittaa teille kalatalousvaliokunnan tekstini perustelut. Nämä perustelut ovat taloudellisia. Ne tulevat ihan objektiivisesta arviointikertomuksesta, jonka kuka hyvänsä teistä voi lukea. Minä toimitan tämän tekstin teille. Kyse on taloudellisista kysymyksistä ja teen luonnollisesti tarkistuksia ja pyrin näin tuomaan nämä asiat esiin, koska tämähän juuri meidän tehtävämme budjettivaliokunnassa on tuoda esiin ja valaista näitä tämän sopimuksen taloudellisia puolia, jotka ovat erittäin ongelmallisia. Kiitoksia. Mitäs päätelmiä vedette tästä, herra esittelijä? Ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin sanoa, että tämä ei ole minun vikani eikä teidän vikanne. Jos meille on annettu käsiteltäväksi sopimus, joka on, josta on sovittu jo kuukausia sitten ja jonka voimassaolo päättyy silloin, kun parlamentissa vasta äänestetään. Jos nyt kuitenkin seurataan sitä logiikkaa, jota täällä esiteltiin, no, tämä olisi hyväksytty jälkikäteen komissio olisi voinut tehdä mitä se haluaa ja sitten parlamentti vaan vahvistaa. Ja kaikki olisi parhaalla tavalla parhaassa mahdollisessa maailmassa. Minusta näin ei ole, vaan meidän on kannettava vastuumme. Tämä on tärkeä mietintö. Siinä on merkittävät summat ja meidän valiokuntamme joutuu ottamaan tämän puolen huomioon. Se on tärkeä myös periaatteiden kannalta jos kuuntelemme, mitä veronmaksajat toivovat meiltä, niin hehän toivovat, että, että hallinnamme varoja järkevästi ja he odottavat myös, että, että valvomme kulujen säännönmukaisuutta. Täällä ehdotetaan, että sitoutuisimme kuluihin, jotka ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Tämä olisi ongelma myös meidän mä ainakin näin toivon joten ei kyseessä ole ainoastaan kulujen eh, juridinen eh, säännönmukaisuus, vaan myös eh, tavoitteet, joihin näillä kuluilla pyritään. Kestävä kehitys on tavoite, jota tässä budjettivaliokunnassa mm, meidän on mm, pidettävä yllä ja, ja siihen on pyrittävä päätöksessä, jota täällä hyväksytään. Haluan kiittää Haglundia, joka kalastusvaliokunnassa tekee työtä ja vähän valoitti tämän asian taustoja. Tässä on toki tämä kaksinkertainen ongelma, problematiikka nämä juridiset ongelmat ja sitten yhteensopivuus on kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Parlamenttimme melkein yksimielisesti ne hyväksyi. Yhteenvetona haluaisin kiinnittää kaikkien kollegoiden huomioon siihen, että jos nyt periaatteellisesti suhtaudutaan löyhästi Välimeren eteläpuolen maiden tilanteeseen. Niitä, on tehty 30 vuotta ja on nähty, mihin se on johtanut eli myös Tunisiassa ja muissa maissa. Jos luovumme periaatteistamme, niin minusta se on poliittisesti erittäin huono laskelma ympäristökysymysten ja poliittisten syiden takia – niin, ja tässä haluaisin muistuttaa, että kyllä budjettikin on politiikkaa ja on hyvin tärkeää, että vastustamme meidän parlamenttiamme näissä päätöksissä. Meidän parlamenttimme on demokraattinen pylväs ja pilari ja sen tehtävänä on muistuttaa muita toimielimiä siitä, että demokratia kunnioitetaan. Excellent, je vous merci. Erittäin hyvä, kiitoksia tästä. Ulkoisen valiokunnalta ei ole pyydetty lausuntoa, eihän. Haaglund, onko Afetilta pyydetty lausuntoa? Ei ole. No, and... Ei. Ja uskoakseni tässä vaiheessa se ei olisikaan viisasta. Tämä Länsi-Sahara-kysymys on jakanut tätä taloa, mutta eikö se nyt viime Strasburgin äänestyksessä ratkaistu? Enemmistöhän ei pitänyt sitä oikeudellisena ongelmana. Pieni vähemmistö kyllä pitää, mutta tämä vain osoittaa, että tämä keskustelu ei ole kovinkaan hedelmällistä ei tässä valiokunnassa eikä AFETilta ole pyydetty lausuntoa. Se voisi tavallaan olla hyödyksi, mutta se vain nostaisi esiin länsisaharakysymyksen jälleen kerran. Itse esittelijänä en pidä tätä keskustelua tässä yhteydessä tarpeellisena, koska se ei johda yhtään mihinkään. Eli lausunnot tulevat Develtä ja meiltä budjettivaliokunnalta. Ja sitten Envin lausunto olisi tarvittu, ja nyt sitä on enää liian myöhäistä edes pyytää. Si, messieurs les rapporteurs, vous avez la chance d'avoir dans la salle. Kiitoksia. Meidän on tästä varmasti nyt vedettävä sellainen johtopäätelmä, että aina kun meillä on Euroopan unionin ulkopuolinen alue käsiteltävänä, jossa on poliittisia ongelmia, niin olisi hyödyllistä hyödyntää afeet valikunnan Äh, asiantuntemusta. Tämä tietenkin äh, budjetti ja politiikka liittyvät toisiinsa, niin kuin Alfonsi sanoi, mutta me emme ole ulkoasioiden äh, asiantuntijoita, vaan sitä varten on oma valiokunta. Palestiinan ja Israelin kysymyksessähän olemmekin toimineet näin ennen kuin olemme ottaneet kantaa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ulkoasianvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan kanssa ja olemme jopa yhdessä käyneet paikan päällä, jotta meillä olisi johdonmukainen kanta, niin että voisimme arvioida näitä neuvotteluja. Me täällä budjettivaliokunnassa olemme aika vaikeassa tilanteessa arvioidaksemme Länsi-Saharan tilannetta ja sitä, kuinka se mahdollisesti voi vaikuttaa taloudellisiin sopimuksiin ja kalastussopimuksiin – me, er, meidän olisi järjestelmällisemmin hyödynnettävä ulkoasianvaliokunnan asiantuntijoita. Tästä olisi varmasti syytä puhua ensi kerralla valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Muistutan teitä siitä, että 14. lokakuuta on määräaika tarkistuksille. Kello 10 äänestys budjettivaliokunnassa 7. marraskuuta ja 20. marraskuuta kalastusvaliokunnassa. Kiitoksia esittelijälle. Sitten kohta viisi demande de la Croatie de devenir membre de l'Union européenne. Se koski Kroatian hakemusta Euroopan unionin jäseneksi. Jöran Färm on asiantuntijamme. Häneltä lausunto. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on lausunto ulkoasianvaliokunnalle, joka liittyy Kroatian liittymiseen. Kuten tiedätte, niin sopimus on nyt saatu valmiiksi. Jäsenvaltiossa sitä ratifioidaan ja parlamentilta pyydetään myöntävää lausuntoa. Päätimme tehdä kaksi mietintöä. Toinen on erittäin virallinen, joka koskee tätä myöntymismenettelyä. Ja sitten tällainen valiokunta-aloite mietintö, joka liittyy ylipäänsä Kroatian liittymiseen unioniin. Nyt on kyse tästä viimeksi mainitusta. Tilanne on nyt se, että, tai ajatus on se, että meidän tulisi äänestää tästä mietinnöstä, jotta jotta voisimme jo marraskuun lopussa tai joulukuun alussa täysistunnossa äänestää, koska ajatus on se, että kun Kroatiassa on joulukuun alussa parlamenttivaalit, niin tämä uusi eduskunta tai parlamentti voi sitten tehdä päätöksen Kroatian liittymisestä. Ja ensimmäinen heinäkuuta 2013 oli se liittymis, liittymispäivämäärä. Tämä päivämäärä perustuu budjettivaliokunnan ja budjettivalvontavaliokunnan yhteisiin löydöksiin. Me lähetimme valtuuskunnan viime vuonna Kroatiaan. Matka oli menestyksekäs, vaikka kaikki eivät olleet ihan yhtä mieltä valtuuskunnan johtopäätöksistä. Olemme nyt pyrkineet käsittelemään vain talous- ja budjettiasioita tässä tekstissä. Tähän tämä sisältää tie, jonkin verran kritiikkiä. Kroatian täytyy vielä tehdä työtä tietyillä aloilla, alueilla, mutta ei niin, että se estäisi meidän myöntävää lausuntoamme unionin liittymiselle. Ja vaikka me sanommekin, että kaikki, e, että, että myönnä, myönnymme tähän liittymiseen, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on vielä täydellistä Kroatiassa. Taloutta täytyy vielä modernisoida kilpailukykyä täytyy parantaa ja taloutta täytyy monipuolistaa. Kroatian ongelma on se, että se on täysin riippuvainen matkailuelinkeinosta. Sen tulisi monipuolistaa talouttaan ja käyttää rakennerahastoja hyväkseen saadakseen aikaan tällaista monipuolistamista. Ja valtuuskunnan yksi löydös oli myös se, että meitä hiukan huolettaa Kroatian hallinnollinen kapasiteetti ja sen absorptiokapasiteetti tässä tilanteessa, jossa liittymistä edeltävän rahoituksen tulisi laajentua täysimittaiseksi jäsenen rahoitukseksi. Sehän on paljon suurempi rahasumma. Ja kuten molemmat monet tietävät, niin Kroatiassa on kyllä hallituksen tasolla absorptio absorptiokapasiteettia, mutta hallinnollisella, alueellisella, paikallisella kuntatasolla ää, yhteiskunta on edelleen heikko. Me olemme tehneet sen johtopäätöksen, että aloitamme tällaisella tilapäisellä rahoitusavulla, tällaisella kassavirta-avulla niin, että autamme Kroatiaa parantamaan hallinnollista ja juridista kapasiteettiaan niin, että se voi saada asiat kuntoon ennen liittymistä. Sama pätee Schengen-fasiliteettiin. Se tarvitsee tukea voidakseen vahvistaa rajavalvontaansa. Ja jos olette nähneet Kroatian kartan, niin näet, tiedätte, että sen rajat ovat hyvin pitkät. Sillä on rajoja aika monien kiistanalaistenkin maiden, kuten Serbian, Bosnian, Kosovon, Makedonian, etc. kanssa. Ja tämä tekee asiasta aika tärkeän todellakin. Ja kohta kuusi on ehkä kaikkein tärkein, koska me olemme tyytyväisiä siihen, että Kroatia on ollut tehokkaampi nyt korruption torjunnassa. Se on ryhtynyt toimiin useita poliitikkoja vastaan, mukaan luettuna entinen pääministeri ja muutkin johtavat virkamiehet ovat olleet tähtäimessä, mutta edelleenkin korruptio on on Kroatian ongelma. Ei ainoastaan politiikan huipputasolla, vaan ihan yhteiskunnan kaikissa kerroksissa. Ehm, siellä täytyy torjua korruptiota paremmin. Meidän täytyy ehdottomasti sanoa, että me haluamme suojella EUn taloudellisia etuja siinä vaiheessa, kun Kroatia liittyy. Kroatian suurlähettilään kanssa keskustelin tässä pari päivää sitten viime aikoina. Ei ole ollut, tai siis toistaiseksi ei ole EU-rahan suhteen ollut minkälaisia ongelmia korruptiota. Sitten loppukohta kahdeksan siitä eteenpäin 12 saakka. Ne koskevat äh, monivuotisia rahoitusnäkymiä. Miten me käsittelemme Kroatiaa? Kun me olemme tämän vuosien 2007 jälkeisen rahoitusnäkymän hyväksyminen, niin silloin Kroatian liittymistä ei vielä otettu huomioon. Nyt Koreper-neuvosto on keskustellut Kroatian ongelmasta ja heidän ajatuksensa on se, että liittymiskustannuksiin täytyy sitten suhtautua varojen uudelleen mobilisoimisella. Meidän mielestämme tämä ei ole hyvä asia. Kyse ei ole pikkupähkinöistä, sadoista miljoonista. Ja me olemme kymmenen siis su, suure, suuresta rahasummista on kyse. Meidän mielestämme ei ole hyvä ratkaisu sanoa, että tässä vain entisiä varoja tulisi uudelleen kohdentaa. Tämä koskee myös vuoden 2013 tilannetta. Mutta tämä ei johdu ainoastaan budjettisyistä, vaan poliittisista syistä. Mielestämme olisi aika noloa sanoa Kroatialle, että te ette muuten ole riittävän tärkeä, jotta varaisimme teille uutta rahaa. Saatte tulla jäseniksi vain, jos löydämme keinoja leikata jo olemissa olevista menoeristä. Tämä on erityisesti hankalaa, jos Kroatiassa järjestetään kansanäänestys. Nyt näyttää siltä mielipidetiedusteluiden perusteella, että kansanäänestys olisi myönteinen. Mutta joka tapauksessa kohdissa 8-12 yritämme välittää tätä viestiä, jonka juuri kerroin. Ja sanomme myös, että olemme, me toivotamme Kroatian tervetulleeksi osallistumaan seuraaviin neuvotteluihin, jotka käskevät monivuotista, seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Eli jos kroatit tulevat jäseniksi, niin kyllä heidän täytyisi osallistua myös näihin neuvotteluihin. Kiitos. Très bien, merci, monsieur le rapporteur. Hyvä, kiitoksia esittelijälle. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Inge Gressle. Kiitos. Jöranin lausunto on mielestäni oikein hieno. Ulkopoliitikkona tämä oli oikein miellyttävä yllätys minulle, mutta muistuttaisin kuitenkin ongelmista, joita on vanhojenkin jäsenvaltioiden, kuten Kreikan suhteen, mitä korruptioon tulee, samoin toimimattomaan oikeusjärjestelmään ja tämä koskee myös uudempia jäseniä, Romaniaa ja Bulgariaa. Ja siksi mm, toteaisinkin, että nämä komission edistyskertomukset tulisi muotoilla ehkä vähemmän, vähemmän kukkaiskielellä, hiukan selkeämmin, että ymmärtäisimme, että mitä siellä nyt sanotaan. Tarvitsisimme komissiolta sellaiset edistymiskertomukset, joista voisimme todella nähdä, mitä edistystä on tapahtunut. Mitä tällä tarkoitan? No esimerkiksi oikeusjärjestelmän laahaaminen on todella paha Kroatiassa. Siis oikeusjärjestelmä ei toimi ja käsittelyajat ovat valtavan pitkiä kuulemme tästä yhä uudelleen ja mm. avoinna olevien, kesken olevien juttujen äh, lukumäärästä, mutta onko kreatio tehnyt jotain todellista? Eli tämän tyyppiset äh, tiedot ovat äh, hyviä myös ihan painostuskeinona. Ja voisimmeko ehkä kirjoittaa tähän, että haluamme parantaa e, edistyskertomuksien teksti, kirjoitustapa niin, että ne olisivat ymmärrettävämpiä. Kiitos Inge. Aivan niin kuin pankeillekin tehdään stressitestejä, niin myös valtioille pitäisi tehdä stressitestejä korruptiosta ja, ja rehellisyydestä, mutta olisi käytettävä tiukempia kriteerejä kuin pankeille. Sitten seuraava puhuja. Like Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Färmiä erinomaisista ensimmäisistä ehdotuksista ää, ähm, lausuntoluonnokseksi. Minulla ei ole ollut äh, aikaa syventyä Kroatian äh, jäsenyyden budjettivaikutuksiin, joten otan tässä nyt esiin vain joitain huomioita. Ensinnäkin henkilökohtaisesti haluaisin ilmaista toivo, toiveeni siitä, että Kroatia saisi toimivan äh, hallintorakenteen, hallinnointi- ja valvontarakenteen EU-tukijärjestelmiä varten. Tästä olen Kreslan kanssa täysin samaa mieltä ja siitä, että tarvittaisiin selkeämpää, selkeämpää kieltä. Öm, uskon, että siirtymäkauden tuella on myönteinen vaikutus. Olen hiukan huolissani siitä, että että Kroatian, Kroatia ei ole otettu huomioon, sen jäsenet ei ole otettu huomioon, mitä tulee rahoitukseen, varsinkin näinä kovina aikoina. Meidän täytyy huolehtia Kroatian jäsenyysrahoituksesta. Kyseessä on suuri summa, ihan niin kuin esittelijä aivan oikein totesi, ja tämä varmaan olisi, nämä olisivat niitä asioita, joihin kiinnitän huomiota, kun syvennyn tähän asiaan entisestään. Merci Monsieur Bokros. Kiitoksia sitten Bokros. Thank you very much. Uh, just very briefly. Kiitoksia. Lyhyesti me tuemme täysin palkeen Kroatian liittymistä, vaikka on ihan totta se, mitä Jöranin mietinnössä sanotaan. Eli liittyminen on vasta yksi ensimmäinen askel pitkällä tiellä. Mutta kyllähän tämä pätee moniin muihinkin maihin, joissa on korruptiota ja oikeusjärjestelmässäkin ongelmia. Tätä täytyy korostaa, mutta ei liikaa. Aika tämmöistä herkkää tasapainottelua tämä on. Ja olen ihan varma siitä, että Jöran osaa asetella sanansa niin, että hän onnistuu lähettämään oikean viestin, mutta ei kuitenkaan vaikuta hyväiseltä niiden maiden taholta, jotka ovat jo EUn jäseniä. Minulla on hiukan erilainen näkemys budjetista. Suuri rahasummahan kyseessä on. Joran on ihan oikeassa siinä. Mutta en sanoisi, että tulisi löytää pelkkää uutta rahaa koko summan osalta. Osittain voidaan löytää uutta rahaa ja osittain käyttää vanhaa meidän täytyy olla tietoisia tästä, eikä tämä välttämättä lähetä huonoa viestiä, koska kyllä kroaatit tietävät, että juuri näin tapahtui myös viimeisimpien liittymiskierrosten, laajenemiskierrosten aikana, joten ei tämä mikään ikävä viesti ole. Ei se varmasti vaikuta kansanäänestykseen joka järjestetään. Valitettavasti euron kriisillä on suurempi vaikutus Kroatien mielipiteessä. Jos lukee Kroatian lehdistöä, mitä minä luen, niin sieltä voi nähdä, että aika suuri enemmistö intellektuellista, vastustavat, ja tällä on kielteinen vaikutus koko tilanteeseen. Tämä on pelottavampaa kuin se, mikä viesti meidän tekstistämme välittyy. Mutta jos haluatte ottaa tämän huomioon, niin uskon, että meidän viestimme voidaan kyllä hyvin kielikeskustelusulta formuloida. Monsieur rapporteur. Kiitoksia sitten esittelijälle viimeinen sana. Very brief, uh, Voin puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin Rova Kreslelle toteaisin, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja olisi ehkä hyvä tehdä tarkistus tästä. Määräaika on 27. lokakuuta, joten Rova Kresle, teillä on mahdollisuus esittää tarkistuksia. Eikä tässä varmaankaan mitään suurta mielipideeroa meidän välillä? Me ole. Sama liittyy Rovaneinskiin. Herra Bokrosille tilanne on aika arka tällä hetkellä. Tottahan se on. Kroatiassa ollaan erittäin huolissaan euroalueen kriisistä ja Euroopan talouskriisistä. Ja siksi haluan olla mahdollisimman tasapainoinen tämän tekstini suhteen ja meidän tulee todeta, että olkaamme kyllä kriittisiä, jos syytä kritiikkiin on, mutta jos olemme ylikriittisiä, niin se saattaisi vaikuttaa tilanteeseen Kroatiassa, koska he katsovat hyvin, hyvin tarkasti joka ikisen sanan, mitä tämä parlamentti kirjoittaa tai sanoo. He seuraavat ihan päivittäin, että kuka kirjoittaa ja kuka sanoo mitäkin Kroatiasta, ja tästä myös lehdet kirjoittavat. Olkaamme siis varovaisia ja reiluja, ja niin minä aion ainakin ollakin. Göran. Euh, donc... Kiitoksia, Göran. Muistutan teitä, että 27. lokakuuta on määräaika tarkistuksille. 7. marraskuuta hyväksymme lausuntomme ja vastuu, vastuumietintö 14. marraskuuta niin, että päätöslausumasta voitaisiin äänestää täysistunnossa ensimmäinen joulukuuta ja Jörä muistutti näistä jatkoaskelista sitten liittyen tästä, tähän liittymiseen ja allekirjoittamiseen ja niin edelleen kroattiystäviimme taholta. Sitten viimeinen kohta. Palaamme taas Barbaraan. Barbara on tuolla hyvin kiireisenä koordinaattorinsa kanssa keskustelemassa. Hän esittelee meille kaksi Euroopan globalisaation rahojen varojen käyttöön käyttöönottotapausta. Yksi koskee Itävaltaa, toinen Kreikkaa. Esitteli, olkaa hyvä. Presidente Saro Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. On mukava nähdä, kuinka aivan muutama minuutti sitten tästä rahastosta käytiin kiivasta keskustelua ja nyt jälleen autamme Eh, kansalaisia, eh, eikä täällä ole ketään enää. Ne, jotka aukaisemmin vastustivat, niin eivät ole enää paikalla ollenkaan. EPP näyttää tukevan enemmistönä tätä rahastoa ja ovat siis solidaarisia kansalaisiamme kohtaan. Toki täällä vielä demaritkin ovat edustettuina valiokunnassa. No tämän pienen niin sallikaa minulle tämä pieni al- alkukommentti, kun olin vähän, olin vähän pettynyt tuosta aikaisemmasta kohdasta. Nyt puhumme siitä, että otettaisiin käyttöön rahaston varoja. Summat ovat paljon pienempiä. Kohteena on kaksi kansaa, jotka eivät varmasti ole yhtään sen vähempi merkityksisiä kuin Ranska. Ensimmäinen tulee Itävallalta. Tässäkö ovat kyseessä työntekijät, joita on irtisanottu 502 706 yrityksestä maan, liikennealalta. 3 miljoonaa 640 000 euroa on tämä summa, jota on pyydetty. Toinen pyyntö taas tulee Kreikalta. 700 noin 700 työntekijää vähittäismä kaupoista 2 miljoonaa 900 000 euroa on tässä kyseessä suurin piirtein. En tiedä, haluavatko tar- kollegat tehdä tarkistuksia näihin pyyntöihin, mutta muistutan kuitenkin päivämääristä. Tarkistusten määräaika 20. marraskuuta lokakuuta 7. marraskuuta budjettivaliokunnan äänestys ja sitten marraskuussa täysistuntoäänestys. Kiitoksia esittelijä. Onko kysymyksiä esittelijälle näistä kahdesta asiasta? Bien. alors, euh, donc, à partir de là, je rappelle que sur ces... Hyvä, muistutan, että Meillä on tarkistusten jättämisen määräaika 20.10. Työllisyysvaliokunta antaa lausuntonsa 7. marraskuuta. Samana päivänä jotakin tunteja myöhemmin hyväksymme mietinnön ja sitten täysistunto se menisi marraskuussa. Hyvät kollegat, olemme tehneet erittäin hyvin työtä viime viikolla ja tällä viikolla ja se tarkoittaa, että saamme kokouksen päätöksen ennen kello 18.30 ja voimme vapauttaa tulkkimme ja avustajamme ja kiitän heitä torstain kokous on peruttu ja myös ensi maanantain kokous on peruttu. Säästämme siis kaksi kokousta ja voimme työstää muita asioita. Ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin kiittää sihteeristä, joka on tehnyt erittäin merkittävää työntä. Ilman sitä emme olisi voineet pitää kiinni näistä määräajoista. Kokous on päättynyt.